vastaan noin 300 vuotta voisivat vatkustaa vapaasti maahansa ja sitten viedä eurooppalaisia ideaaleja Ukrainaan. Andrik. Kiitoksia. Sitten rouva kollega Andri Puhemies.